E, dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym... Hyvää huomenta. Haluaisin e, toivottaa kaikki tervetulleeksi seuraavaan istuntoon. Euroopan neuvoston puheenjohtaja herra Van Rompuy. Tervetuloa myöskin komission puheenjohtaja ja, ja komissaari. Ensimmäinen esityslistamme kohta on Euroopan neuvoston puheenjohtajan kommentit koskien eh, Eurooppa-neuvoston 24.–25. maaliskuuta 2011 pidetyn kokouksin, kokouksen eh, päätelmät. Puheenjo- puheenvuoro Herman van Rompuy, olkaa hyvä. Hyvä puhemies komission puheenjohtaja, arvon edustajat. 49 päivän kuluessa olen johtanut kolmea Euroopan neuvoston kokousta